Good morning, colleagues, and thank you to the two members who have made it. Huomenta kollegat, kiitokset kollegoille, jotka ovat ehtineet tänne ajoissa tänä aamuna. Tänä aamuna on varmaan ongelmia matkustamisen kanssa, koska on lakko ja muuta. Eli kiitokset niille, jotka ovat paikalla. So I say to my guests. Tämä kokoushan menee verkkoon, joten siellähän sitten on teillä kyllä yleisö Kaksi jäsentä on paikalla, kiitokset heille. Joten me aloitamme kohdasta 15. Toivotan Detle Schröderin tervetulleeksi. Hän on ensimmäistä kertaa täällä luonamme Sepolin uutena pääjohtajana. Lämpimästi tervetuloa, herra Schröder. 16. helmikuuta aloititte tässä työssä ja olitte vara johtaja ennen sitä vuosien ajan. Ja te esitätte Sepolin saavutuksia vuodelta 2007 ja sitten myös toimintaohjelman vuodelle 2018 ja sitten tavoitteet lähitulevaisuudessa. Eh, teillä on nyt 10 minuuttia aikaa, teillä on esitys valmiina. Ja jos jäsenellä on kysyttävää, niin se on sitten mahdollista sen jälkeen. Eli vielä kerran tervetuloa ja me odotamme ne niin olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Also... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa myös minun puolestani. On suuri kunnia olla täällä niin pian sen jälkeen, kun aloitin toimintani pääjohtajana henkilökohtaisesti. Minusta on etuoikeus, että jäsenvaltiot valitsivat minut tähän virkaan, eli c pääjohtajaksi. Ja on myös hienoa puhua teille näin pian tämän jälkeen esitellä teille, kuten puheenjohtaja sanoi, tuloksiamme viime vuodelta ja myös tulevista vuosista. Lyhyesti pari kommenttia itsestäni ja taustastani. 30 vuotta olin poliisi Saksassa, vastasin eri tutkintaosastoista muun muassa 2009 lähtien. Olen ollut tässä virastossa, olen nähnyt miten se on kehittynyt vuosien mittaan ja nyt on suuri kunnia johtaa virastoa tulevina vuosina. Haluaisin esitellä teille, kuten sanoin, ensinnäkin strategiaamme, miten itse ymmärrämme sen, mitä haluamme tarjota Euroopan yhteisölle lainvalvontapalveluita, sitten avaintuloksia viime vuodelta ja sitten ennuste monivuotisille näkymille tuleville vuosille. Seuraava kalvo. Sepolin rooli Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa rakenteessa, jos on uhkia, joita esiintyy Euroopan yhteisössä, niin sitten meidän pitää tehdä sitä yhteistyöstä muiden osavirastojen kanssa ja yhdessä Euroopan komission kanssa antaa paras mahdollinen vastaus näihin uhkiin, jotka kohdistuvat Euroopan yhteisöön. Meillä on loistavia välineitä, joilla osapolitiikat voidaan muuttaa konkreettiseksi toimiksi, koulutus muun muassa. Meillä on teidän roolinne totta kai myös mutta laki itsessään on tärkeää, mutta käytännössä meidän pitää ottaa ihmiset mukaan. Eli meidän alamme pitää vaan mahdollistaa, että laivavalvonta viranomaiset täysin ymmärtävät, että mitä mahdollisuuksia on, kun tulee uutta sääntelyä, mikä on paras tapa soveltaa sitä, kenen kanssa tulee tehdä yhteistyötä tällaisessa lainsäädännössä. Ja näemme itsemme välineenä, että voidaan muuttaa nämä tärkeät lainsäädäntöaloitteet käytännöksi ja koulutamme viranomaisia ja varmistamme, että he voivat täysin käyttää mitä haitte takaa. Tuemme EU-turvallisuutta tällaisilla koulutusportfolioilla, monet sellaisilla, eli yritämme antaa monenlaisia vastauksia koulutustarpeille, mutta ensin analysoimme tarkkaan ongelman ja sitten yritämme pohtia, mikä on paras koulutusvastaus ongelmaan. Koulutus ei aina ole vastaus, mutta joskus se on loistava vastaus ongelmaan. Keskittymme osallisen niin kuin terrorismin torjunta, maahanmuutto, kyberrikokset ja järjestetynyt vakava rikollisuus. Teemme tämän läheisessä yhteistyössä kaikkien muiden kumppanivirastojen kanssa, jotka toimivat tällä alalla aina yritämme toimia mahdollisimman tehokkaasti ja yhdistellä oppimisvaihtoehtoja. Annamme tästä lisää lukuja myöhemmin, mitä teemme, jos tulee sähköistä, mitä sähköisen oppimisen on tehokas, kustannustehokas väline, mutta myös hyvin nopea ja joustava väline. Yritämme yhdistellä näitä välineitä mahdollisimman tehokkaasti, jotta voimme saavuttaa tavoiteryhmämme näillä budjettivaroilla, jotka meillä on. Keskittymme nyt jo voimakkaasti operatiivisiin yhteisöjen toimi- tarpeisiin Euroopassa, sanotaan yritämme suoraan tukea operatiivista yhteistyötä Euroopassa, teemme tiivistä toimijoiden kanssa, yritämme pitää yhteyksiä yllä Impact-toimijoihin ja kaikkiin muihin sidosryhmiin alalla. Seuraava kalvo. yritämme olla niin joustavia kuin mahdollista, kun uhkia esiintyy viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi keskustelut laittomasta maahanmuutosta paljon ja terrorismin uhkista. Se, mitä me teemme viime vuodet, on, että kun nämä astuivat esille heti, siirsimme ohjelman mahdollisimman hyvin, että voitiin tukea operatiivisia yhteisöjä Euroopassa, että nähtiin, mitä voidaan tehdä, kun tulee koulutustilanteita, miten voimme konkreettisesti tukea toimijoita esimerkiksi kun tulee terrorismiuhkia, ulko- vierastaistelijoita ja muita, on panneet täytäntöön myös lisätoimia tällä alalla, jotta voidaan tukea yhteisöjä siinä niin hyvin kuin mahdollista. Lisäksi yritämme korostaa aina voimakkaita yhteyksiä EUn sisäisten ja ulkoisten turvallisuusaspektien välillä. Miten tämä tehdään? No ensinnäkin on olemassa työjärjestelyjä useampiin kumppanimaiden kanssa. Balkanin maat ovat tässä muassa mukana, Länsi-Balkan alue. Lisäksi tehdään yhteistyötä jo Kesk- Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Yritämme tuoda eri tarpeet yhteen, tehdä sitä yhteistyötä kumppaneiden kanssa noista EUn ulkopuolisista maista. Ja aina me varmistaa, että kumppanimme on sisällä myös voivat olla tiivissä yhteistyössä kyseisten kumppaneiden kanssa. Usein kyseessä on koulutus, tapahtuma, joka tuo nämä toimijat yhteen tehokkaalla tavalla ensimmäistä kertaa. Korostamme perusoikeuksia koulutuksessa, EU-koulutuksessa. Meistä perusoikeudet ovat aina horisontaalinen aihe, otetaan huomioon, kun suunnitellaan eri toimia – ja EUn ulkopuolella korostamme vahvasti oikeusvaltioperiaatetta, eli kun mennään valtion kuten Jordan, Lebanon, Tunisia, aina korostamme meidän perspektiivimme eurooppalaista tulkintaa oikeusvaltioperiaatteesta. Seuraava kaava. Näemme roolimme myös sellaisena, että haluamme vahvistaa yhteistä laivalta kulttuuria Euroopassa, mitä se tarkoittaa, kuten sanoin, on pitkiä kokemuksia toimisto myös kansallisessa yhteistyössä. Tiedän, että usein tämä toimii vain, jos on luottamusta eri kumppaneiden välillä. Jos puhutaan hyvin arkaluontoisista tutkintatoimista, toimista, esimerkiksi jos vakavasta rikollisuudesta kyse tai terrorismista, niin silloin pitää olla luottamusta, pitää jakaa tietoja ja tiivistää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa. Ja tämä mahdollisuus myös meidän toimimme on loistava väline, koska tuomme yksilöt yhteen esim. kun lähetämme virkailijoita muihin maihin vaihtoehman myötä. He voivat nähdä konkreettisesti, miten tilanne toimii, mitä suhteita on muissa organisaatioissa, mikä on mahdollista, mikä ei ole, missä on vahvuuksia, missä heikkouksia. Ja he saavat vankan perustan tulla yhteistyölle, sillä he ymmärtävät toisiaan ja voivat rakentaa luottamusta. Lisäksi yhteiset arvot esiin, mitä tulee perusoikeuksiin, niitä voidaan tukea loistavasti koulutustoiminnallamme. Kuten mainitsin jo, teemme läheistä yhteistyötä muiden kumppanien kanssa osavirastoista suunnitteluvaiheessa jo, mutta myös myöhemmin, kun palaan täytäntöön esimerkiksi 60 prosenttia toiminnastamme on sellaisia, että Europol on suoraan mukana asiantuntijuudessa. He antavat oman panoksensa, mutta eivät vain toiminnan sisällä, vaan tämä liittyy myös voimakkaasti heidän toimiinsa rakenteellisella tavalla. Suunnitteluvaiheessa täytäntöönpanoon ja jatkotoimiin asti aina. Yritämme tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Sama pätee muihin virastoihin, kuten Frontex, perusoikeusvirasto ja niin edelleen. Haluaisin myös korostaa sitä, että meillä on myös tiivistä yhteistyötä Euroopan komission ja DG Home kanssa, sillä heilläkin on tärkeä tehtävä koordinointialalla. Olen hyvin kiitollinen siitä, mitä on saavutettu viimeisten vuosien aikana, jos ajatellaan koordinointia ja yhteistyötä. Jatkon osalta valmistaudumme paradigmamuutokseen, mitä tulee koulutukseen ja oppimiseen. Haluaisimme tarttua mahdollisuuksiin, joita uudet teknologiat tarjoavat, sillä yhteiskunta muuttuu, mutta myös toimintamahdollisuudet oppimisessa ja kouluttamisessa vaihtuvat ja siirtyvät. Te ja kaikki muut ihmiset ovat tottuneet keräämään paljon tietoa verkosta ja koko ymmärrys siitä, mikä on tieto, mitä tieto tarkoittaa, mitä oppiminen tarkoittaa, on siirtymässä. Ja me järjestönä olemme jo siirtyneet tuohon suuntaan, mitä tulee sähköiseen oppimiseen ja valmistaudumme tulevaisuuteen, jotta voidaan mennä yhä enemmän tuohon suuntaan. Seuraava dia. Tässä kuvassa näette kaavion osallistujien määristä viimeisten vuosien aikana Euroopassa laivalta viranomaisten varissa 2010 Meitä oli vain vähän yli 2000 osallistujaa kaiken kaikkiaan, mikä ei ole kovin korkea luku. Viime vuonna tulos oli lähes 24 000 osallistujaa. Olemme tyytyväisiä tähän lisäykseen. Se oli mahdollista vain sen myötä, että käytettiin paljon sähköisen oppimisen välineitä. Sillä se on hyvin niin joustava ja tehokas väline, jotta voidaan ottaa yhteyttä eri toimijoihin. Se ei voi korvata perinteisiä keinoja, kun ihmiset tapaavat toisaan fyysisesti, mutta nämä luvut kuitenkin antavat kuvan siitä, miten olemme saaneet kattavuutta nostettua, mutta varmasti jatkossa on vielä lisää työsarkaa, jotta voidaan saavuttaa muut ryhmät, mutta palaan tähän myöhemmin. Seuraava kuva. Tässä näette budjettikehityksen virastoltamme kaiken näiden vuosien ajan ja myös tämän kattavuuden osallistujien määrän näette, että meillä on kuitenkin sama budjetti ollut viime vuodet ja tulevina vuosina hieman lisäystä viime vuonna. Tällä budjettivuodella on hieman laskua käytännössä, mutta näette, miten kuitenkin olemme saaneet yhä enemmän osallistujia. Seuraava kuva. Vähän lukuja, mitä teemme mitä olemme tehneet konkreettisesti, jos tulee eri politiikan aloihin. Terrorismin torjunta, hieman yli tuhat virkailijaa on koulutettu, lähes 1100 virkailijaa eri toimissa on tässä koulutettu sitten maahanmuuttoa, laiton maahanmuutto, siinä on koulutettu lähes tuhat, no 909 virkailijaa eri toimista, verkkorikokset ja kyberturvallisuus. Palaan tähän myöhemmin. Viime vuonna koulutimme 4450 virkailijaa tuolla alalla. Ja täm, tässä kysyntä kasvaa. Sitten vaakaversaisen rikollisuuden vuonna me lähes 5000 virkailijaa noissa kysymyksissä. Olemme osoittaneet, että Sepol pystyy vastaamaan kysyntään, joka on tunnistettu eri operatiivisessa yhteistyössä Euroopassa, ja tyydyttämään tämä mahdollisimman hyvin. Tämä ei ollut vain määrällistä. Voin sanoa, että myös mittaamme aina ja arvioimme aina kaikki toimet, täyttyvätkö tarpeet siis ja ovatko asiakkaat tyytyväisiä siinä. Ja tähän asti aina tyy- tuo luku on ollut 90 prosenttia tyytyväisiä asiakkaita, 93 on tuo luku, että osallistuvat ovat tyytyväisiä toimintaan siis. Seuraava kuva, kuten mainitsin aikaisemmin, meistä työtä myös Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden kanssa – ei ole viime vuonna. Laadimme hankkeen MENA-alueella terrorismitorjunnasta. Tämä liittyy Euroopan terroristihyökkäyksiin. Ymmärsimme, että on tarvetta lisätä ponnistusta tiivimpää yhteistyötä näiden valtioiden kanssa ja myös tukea näitä maita, jotta voivat kohdata näitä ongelmia. Meillä on erittäin hyvä yhteistyö neljän maan kanssa Turkki, Libanon, Jordan ja Tunisia. Tässä näitä nuo virkailijoiden määrät, joita on koulutettu. Näette, että nämä maat ovat kiinnostuneet tekemään läheistä yhteistyötä EU-laivalvontayhteisön kanssa. Tämä ei aina ollut helppoa. No ei tarvitse sanoa teille, että yhteistyölaivalvontayhteisön kanssa esimerkiksi Turkissa on joskus hieman haastavaa, mutta mitä tulee tekniselle tasolle, niin kaikki toimii hyvin. Meillä oli hyvä yhteisymmärrystä täytäntöpanon osalta. Seuraava kuva. Pari kommenttia myös tulosuudesta 2018 ja 2020 aikaväli. Ensinnäkin tavoitteemme, mikä minun tavoitteemme on, haluamme täysin panna täytäntöön EU-laisen mandaatin, joka EU antoi 2016 meille. Arvostamme kovasti uuden mandaatin laajentunutta alaa, jonka annoitte virastolle. Ja nyt meidän tehtävämme on käyttää sitä täysimääräisesti panassa täytäntöön. Ja Paljon pitää vielä tehdä, esim. pitää saada kaikki laivontayhteisöt mukaan. Tämä ei liity vain meidän virastoomme, sillä myös kansalliset rakenteet. niin pitää paremmin ymmärtää, mitä Sepol on, mitä palveluja tarjoamme ja miten ne voivat paremmin osallistua eri toimintaamme. Sitten puhutaan myös tuliviranosta syyttäjistä, rajavartiosta ynnä muista. Kaikki riippuu ja se tarpeista. Lisäksi, mitä tulee mandaatti, me haluamme myös paremmin koordinoida lainvalvontakoulutusta Euroopassa. Olen nähnyt viimeiset vuodet hyviä aloitteita kohti tiiviimpää koordinointia siellä, mitä tehdään lainvalvontakoulutuksen saralla. Ja sitten muitakin virastoja, joilla on omat mandaattiinsa, mitä tulee koulutusosasiin ja kunnioitamme tätä täysin, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että vielä voidaan parantaa koordinointia jatkossa tehokkaasti tehokkaammaksi, jotta vältetään päällekkäisyydet alalla. Pitää koordinoida asioita paremmin, tietyllä osa alueella pitää etsiä synergioita ja viime vuodet myös muiden osavirastojen kanssa ollaan toimittu paljon. Vastaus oli positiivinen ja komission ollut tiivissä yhteistyössä koordinointimekanismissa. Ja konkreettisia esimerkkejä, esim. vaihto-ohjelmamme, sitä lainetaan ottaa mukaan Frontex, eli nyt Frontex on mukaan tähän vaihto jossa hallinto otetaan tähän mukaan ja te- tehdään toimintaa tehokkaammaksi. Ja sitten muitakin aloja pyritään ottamaan mukaan. Seuraava kuva. Haluaisin tulevaisuudessa kehittää entistäni niin tuossa Sepolin osaamiskeskuksia – nyt on kaksi tästä osaamiskeskusta. No, muualla niiden nimi Center of Excellence. Me olemme vaatimattomampia, me emme heti nimeä niitä erino, tällaisiksi erinomaisiksi toimintakeskuksiin, asiantuntijuuskeskuksiin, mutta nyt nimi on Knowledge Center, osaamiskeskus. Keskitymme kahteen aiheeseen, terrorismin torjunta ja tuki YUT, YTTP-tehtäville. Haluamme laatua parantaa kehittämällä kestävästi toimintaa Nyt kumppanit ovat mukana vuoden verran, mutta he ovat kuitenkin sitoutuneet monivuotiseen toimintaan. Heidän pitää viedä kentän toimintaa eteenpäin kestävällä tavalla, heidän pitää kokea omistajuutta ja pitää myös ottaa muut eurorakenteet tiivisti mukaan esiin, mitä tulee terrorismin torjuntaan. Esimerkiksi Europolin terrorismin tai tulee YTPP-missioihin, niin siinä on muitakin toimijoita mukana. Seuraava. Ei takaisin takaisin eteenpäin. Next one. Yes. Seuraava, tämä, juuri tämä kyberrikokset ja siihen liittyvät rikokset. Olen ymmärtänyt, että näistä yhteistyötä myös puolikumppanin kanssa osavirastoista. Olen huomannut, että on paljon kysyä, että valtiossa saada tukea, mitä tulee kyberrikollisuuteen ja siihen liittyvään rikollisuuteen. Tämä on osa-alue, jossa no, kyberrikoksia ei voida ratkaista jäsenvaltiotasolla aina, on kansainvälinen ulottuvuus, kansainvälinen yhteistyön ulottuvuus, jota voidaan tukea parhaiten kansainvälisillä koulutustoimilla. Lisäksi tämä on osa jossa ei ole vain yhtä ainoa koulutusta. Joka vuosi pitää uudelleen kouluttaa virkailijoita, jotka voivat pysyä kehityksen mukana. Usein jäsenvaltiot kokonsa ja investointin takia eivät voi tehdä tätä yksin ja haasteena on se, miten saadaan parhaiten koulutettua virkailijoita ja toiseksi kun sitten halutaan asiantuntijoita kouluttaa kyberalalla, niin nuo virkailijat saavat yksityissektorilta parempi palkkaisia töitä ja siellä sitten menee hukkaan tuo talentti, joten haluamme poistella enemmän, mitä tulee kyberrikollisuuskoulutuksen yksi Europolin kanssa ulkoinen ulottuvuus, sisäinen ulottuvuus, kaksoisaluetta siinä parempi, parempi pitää tukea YTPP-missioita, kuten mainitsin. Meillä on tuo osaamiskeskus, jolla tuetaan YTPP-toimintaa ja sitten pitää myös valmiuksia kehittää EUn ulkopuolella enemmänkin. Meillä on nyt toinenkin hanke tulossa läheisessä pohjois Kaataamme Algerian ja Marokon myös ja nyt panemme täytäntöön Länsi-Balkanin alueella aloitteen. Seuraava varmaan sitä, että se olemassa viime vuodet no, on, että olemme melko kevyt hallinnollinen toi, hallinnollisesti. Viimeiset vuodet on saavutettu budjettisitoumus, joka on yli 95 prosenttia. Ja liiketoimintavallinnon rannetta yritetään parhaiten käyttää myös olemassa olevat rakenteet jäsenvaltioissa. Eli meidän ei tarvitse tehdä päällekkäisyyksiä. Eli noin 70 prosenttia kustannuksistamme hyödyttävät yliopistoja ja muita kasvisia rakenteita ja ne johtavat sitten näitä toimia puolestamme, mutta aina eurooppalaisen ulottuvuuden vallitessa. Eli kyse ei ole vain kansallisesta toiminnasta, vaan siinä on mukana myös muita kumppaneita eri jäsenvaltioissa. Sitten on nämä vaihto-ohjelmat laivalta viranomaisilla. Haluamme laintata entisestään tulevaisuudessa, kuten sen aikaisemmin, verkkotoimet. Tämä on loistava esimerkki, jossa voimme paremmin käyttää tulevaisuudessa näitä mahdollisuuksia, joita nykyteknologia tarjoaa. Ja näin yritetään tehdä myös tiivissä yhteistyössä muiden kumppanin kanssa, kun tarjotaan niille teknisiä alustojamme, jotta niitä voidaan käyttää niiden omissa tehtävissä. Kuten mainitsin jo, tätä tiettyihin osa-alueisiin – meidän pitää ymmärtää, että joskus jäsenvaltiot kokevat haasteita, kun he voivat antaa korkean tason koulutusta virkailijoille, erityisesti pienemmät jäsenvaltiot, kun on suuria haasteita. Ja huomataan, että siellä on paljon kysyntää jatkossa. Kuten tiedätte, meidän pitää aina varmistaa se, että heikoin elementti puolustusketjussa – tule huomioitu, kun ajatellaan sisäisen, uhan, sisäisen turvan uhkia, joten pitää tukea paremmin niitä kumppaneita, joilla ei ole varaa korkeimman tason koulutukseen. Kysyntä kasvaa jäsenvaltioissa, eri yhteisöissä. Esim. kun puhuin tulivirhoiden kanssa näin, että myös siellä on paljon tarpeita jatkossa saada tukea meiltä ja olemme valmiit tekemään tuossa enemmänkin. Seuraava kuva. Siinäpä kaikki minulta. Kiitos huomiostanne. Mielelläni vastaan kysymyksiin tai tietoa, jos on tarpeen. Kiitos. Thank you very much, Mr. Schroeder. And, um... Kiitos, herra Schröder. Kaikki virastot toki, mutta ennen kaikkea Sepol on tärkeässä asemassa, kun puhutaan näistä kysymyksistä, ja on tärkeää myös vierailla näissä virastossa. Ja huhtikuussahan nyt valtuuskunta tulee vierailulle Sepolin. Tämä kiinnostaa varmasti jäseniä, eli tätä kautta me ymmärrämme sitten paremmin, mitä te, mistä te keskustelut ja mikä teidän strategian on. Haluaako joku kolmesta jäsenestä puhua? Uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Pari kysymystä. Viime vuosina on harmonisoitu hiukan tätä työtä, mutta kun katsotaan omia lakeja ja täytäntöönpanoa direktiivien osalta, niin poliisien ja oikeusviranomaisten työ on vähän erilaista eri jäsenvaltioissa. Eli millä tavalla te käsittelette tätä faktaa työssänne Sepolissa, vai keskityttekö ainoastaan eurooppalaisiin lakeihin ja direktiiveihin, mutta kyllä teidän varmaan täytyy tätäkin hiukan tarkastella. Ja kuinka pitkälti työnä johtaa siihen, että paremmin ymmärretään näitä eri järjestelmiä ja näin luodaan enemmän luottamusta ja yhteistyötä poliisin ja ehkä myöskin oikeusalalla. Sitten tämä, nämä yhteiset tutkimustiimit, joita meillä on, Monet poliisit, jotka olivat mukana tässä, sanoivat, että he saivat hyviä kokemuksia sieltä. Kysyisin, onko Sepolin työstä apua, kun ihmisiä kannustaa tähän, ja että poliisit ovat mukana näissä yhteisissä tutkimustiimeissä, vaikka he eivät ole koskaan olleet missään Sepolin seminaareissa? Vai onko tämä prioriteetti, eli että ensin on Sepolissa ja sen jälkeen sitten mukana näissä yhteisissä tutkimustiimeissä. Ja sitten yhteistyö EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Te sanoitte, että tässäkin teidän täytyy keskittyä oikeusvaltioperiaatteeseen. Muistan, että yhdessä aikaisemmassa kokouksessa joku sanoi, että kyllä, oikeusvaltioperiaate on ihan hyvä, mutta diktaattoritkin voivat sanoa, että he noudattavat oikeusvaltioperiaatetta, ja silloin tietysti puhutaan heidän omista laeistaan, joita he ovat laatineet. Eli missä on haasteita, kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, kun ajatellaan perusoikeuksien suojelua. Ja sitten, kun puhutaan tärkeimmistä prioriteetteista, niin luvut osoittavat, että jäsenvaltioissa on eniten keskitytty verkkorikollisuuteen ja verkkoturvallisuuteen. Onko tällä alalla jotain erityisiä asioita, joihin kiinnitätte huomiota? Ai niin, ja sitten vielä viimeinen kysymys. Tämä on ehkä kaikkein helpoin. Eli kun puhutaan siitä, että ollaan enemmän mukana Sepolin työssä, niin johtuuko tämä lisää, tai koskeeko tämä lisäys kaikkia jäsenvaltioita, vai onko jäsenvaltioiden välillä huomattavia eroja? Uh, Kiitos Birgit. Sophie Infeld. Ai, ai. Kiitos puheenjohtaja. Niin olen pahoillani, että en kuullut tätä esityksen alkuosaa. Eli kysyisin asiasta, josta jo puhuitte. Ehkä, ja siinä tapauksessa pyydän anteeksi. Mutta haluaisin kuulla toisesta asiasta, joka liittyy poliisin koulutukseen. Eli perusoikeudet. Yhtäältä tiedämme, että myöskin poliisin joukossa on seksismiä, homofobiaa, mukalaisvihamielisyyttä. Ja toisaalta poliisi on sitten se taho, johon ihmiset ilmoittavat esimerkiksi homofobisista viharikoksista ja muista. Ehkä muistatte, että olen lähettänyt teille aika paljon kirjeitä vuosien varrella ja kysynyt näistä asioista, koska muistan, että silloin kun muutitte Budapestiin, niin siellä oli paikallinen unkarilainen poliisilaitos, joka sanoi, että naisten ei pitäisi mennä baareihin eikä pitää lyhyitä hameita, koska sitten he ovat vastuussa omista raiskauksistaan. Eli toivottavasti tilanne on hiukan parantunut. Mutta minkä tyyppisiä hankkeita teillä on ja mitä te varsinaisesti teette, kun ajatellaan koulutusta perusoikeuksien osalta? Thank you very much, uh, Sophie. Kiitos, Sophie. Minäkin voisin tässä esittää kysymyksen. Se liittyy lainvalvontakoulutukseen. Tämä liittyy toimiin poliisivoimissa, korruptioon, eli hieman laajemmasta näkökulmasta. Esimerkiksi lahjusten vastaanotto ja vastaavat kysymykset, standardit vaihtelevat Euroopan unionissa. Te olette nyt olleet virastossa hyvin pitkään. Mitä mieltä olette, missä mennään tällä hetkellä, kun puhutaan jäsenvaltioiden eroista? Tämä liittyy Sofiin kysymyksiin, koska jos on tietty käytäntö, jota ei paranneta, niin sitten se johtaa helposti syrjintään, koska standardit ovat alhaisemmat. No, te olette nyt olleet virastossa pitkään. Paraneeko tilanne? vai ähm, huonontako poliittinen ilmapiiri tilannetta? Vai onko hyviä käytäntöjä? Thank you, Mr. Chair. Try... Kiitos puheenjohtaja. Niin, yritän vastata kysymykseen mahdollisimman hyvin ensinnäkin. Täällä mainittiin se, että miten yritetään palvella myös yhteyksiä poliisiyhteisöjen ja oikeusistuimen välillä. No, teemme koulutusverkostojen kanssa tiivistä yhteistyötä. Yritän katsoa, miten EU-välineet voidaan panna täytäntöön hyvin, mutta tässä ei ole kyse vain niistä, vaan noista kansallisista välineistä, miten niitä käytetään parhaiten kansallisyhteistyölle, yritämme tehdä tätä aina mahdollisimman hyvin, kun tulee yhteistyö tämä tuomioistuimen kanssa, että pitää yhteistyö myös muiden kumppanien kanssa kentällä, sillä niillä on parempia pääsyä näihin yhteisöihin, mutta joskus minusta on yllättävää, kun minäkin tulen kansallista viranomaista, jossa yritetään tuoda niitä lähemmäksi Saksassa, kun koulutetaan poliisivirkailijoita ja oikeusvirkailijoita, tuomareita, syyttäjiä. No ainakin tuolloin lähes mahdotonta saada heidät yhteen koulutuksen. Sanoa, että meillä on eri koulutustapahtumissa. Tämä toimii, ihmiset tuovat yhteen, ihmiset tuovat tapahtumassa ja heistä ymmärtävät asioita samalla tapaa sen eri perspektiivejä eri nä- toimijoilla ja ovat keskustelusti, miten tämä voidaan muuttaa käytännöksi, se mitä he oppineet. Ja mainitsitte nuo yhteiset tutkintaryhmät, yli kuusi vuotta, kuusi vuotta on ollut niin, että tehdään näitä JIT-koulutuksia, valmistelevia koulutuksia tutkintaryhmille yhdessä oikeudellisen yhteistyön verkoston kanssa 50 prosenttia tuo onnistumisluku on yleensä ollut, että on saatu poliisivirkailijoita ja sitten muita toimijoita, syyttäjiä ja tuomareita. Ja he valmistautuvat sitten, kun pannaan täytäntöön yhteistutkintaryhmät ja on nähty usein, että tämä on johtanut suoraan, mitä on pannut täytäntöön myöhemmin itseä sillä. Siinä saadaan myös Eurojustin ja Europolin asiantuntijat tukevat suoraan operatiivista osiota tutkintaryhmissä. Ja kun antaa esimerkkejä, jos tehtiin yhteistyötä myös Balkanin alueen kanssa, jossa – oli Euroopan puolen osallistujia ja balkanilaisia osastoja. He puhuivat tulevista tutkintaryhmistä ja nähtiin, että tämä voi olla hyvä toimintamalli, jolla tuetaan tuota toimintaa. Elämä on sellaista kuin on ja joskus on niin, että tulee tarpeita tutkintaryhmille yhteisössä, mutta olemme tietysti ovat saaneet koulutusta ja jatkossa voitaisiin varata toimintaa, mutta voisin sanoa teille, että kun olet yhteydessä Balkan alueeseen, niin siellä on myös enemmän kysyntää tutkintaryhmille, te- tiiville yhteistyölle. Tässä tarvittaisiin rajat ylittävää yhteistyötä, se olisi hyvä väline. Se pitäisi käyttää paremmin ja tuemme tätä mahdollisimman hyvin ja jatkamme koulutusta. Mainitsitte sen, miten rakennetaan luottamusta, miten tämä voidaan tehdä konkreettisesti meiltä päin sanon yksilön tuominen yhteen koulutuksessamme. Meillä on myös verkko-ohjelmia. Paras esimerkki minulle on tuo vaihto-ohjelma. Se on loistava tilaisuus, jossa he voivat äh, nähdä oman kansallisen ulko- ympäristön ulkopuolelle kaikki, että tämä oma järjestelmä on parassa. Ja kun he sitten menevät sen ulkopuolelle, he näkevät, että ok, muut ovat erilaisia, he eivät ole parempia huonompia, mutta heillä on eri toimintaympäristöjä, eri oikeudelliset kehykset, eri työskentelyoloja fyysisesti, mutta myös varustelutaso vaihtelee. Ja minusta tämä on avuliasta ymmärtämään paremmin yhteistyötä ja tämä hyvin henkilökohtainen josta, Eli he puhuvat toisensa kanssa ammattilaisina ja usein he ovat sitten tiivissä yhteistyössä ihan loppuun asti. Olen, että usein tämä toimii erittäin hyvin, että myös henkilökohtainen kontakti jatkuu suvuisuudessa, ja tämä ei no tämä epämuodollinen elementti, eli he toisivat, tuntevat toisensa, kun he soittavat toisilleen auttaa voimakkaasti. Sitten tuon elementti, Entä sitten kun toimitaan ole ulkopuolella, jos ajatellaan arvoja ja perusoikeuksia. No se on haaste totta kai mutta tartumme siihen, on suhtautunut jo vakavasti. Mä sanon myös, että se mitä tuolla on täytäntöön lähi ja Pohjois-Afrikassa, niin siellä tästä tehtiin prioriteetti, kutsuimme esiin muistaakseni kansallisjärjestön edustajia pitämään esityksiä näistä aiheista, sillä myös näissä kehyksissä on nähty, että virkailijat ovat avoimia ainakin kuuntelemaan, pohtimaan, mikä on meidän eurooppalainen tulkintamme, joka poikkeaa heidän ymmärryksestään, mutta Ymmärtääkseni nuo valtiot ovat erilaisissa tilanteissa, kun me täällä puhumme terrorismista, ja kun tapaa libanalaisia tai jornalaisia virkailijoita, niin heidän näkymänsä heidän päivittäiset haasteensa, kun on niin valtavasti uhkia, on hyvin toisenlainen. Tämä ei saisi estää sitä, että selvennetään, miten me näemme perusoikeudet esim. Mitä rajoja on tutkinnalle muun muassa tuolla alalla. Ja Osoitamme tämän aina kaikissa toimissa noissa maissa, mutta niin ihan selvää, että se on haaste osa näistä maista. Niillä on sellainen historia tai sosiaalinen tausta, että lähestymistapa on erilainen, mutta pitäisi tässä yksi, mikä on meidän Euroopan lähestymistapamme. Kyberkysymykset, kyberkompetensseista nähdään, että meidän pitää valmistautua laajalle portfoliolle ensinnäkin korkeatason asiantuntijuus, jos halutaan käsitellä näitä aiheita. Se on yksi osatekijä. Tässä on pienempien valtioiden pitäisi tässä tukea, jotta voivat paremmin valmistautua tähän korkean tason asiantuntijuuteen, mutta sitten kun mennään laajemmalle näkökulmalle, esimerkiksi avoimen lähden tiedostelutieto, no, tässä nyt on ollut paljon kysyntää. Meillä oli tässä lisääntyvää tarvetta avoimen lähdekoodin tiedusteluasioissa tarvitaan paremmin analyysitietoja, kun mennään olemaan tasolle. Jos näitä julkisia lähteitä ja verkko, niin huomataan, että tarpeita on. Me olemme yhteistyössä Europolin kumppanin kanssa, katsotaan mitä profiileja meillä on, mitä normeja on, joita halutaan saavuttaa jatkossa ja sitten katsotaan, mikä se ne on virastoissa sillä. mitä me täytetään vaikka kansallista rakennetoimintaa. Tuemme niitä, emme voi korvata peruskoulutusta, joka pitää tapahtua kansallisissa rakenteissa. Mainitsitte jäsenmaiden osallistuvuuden, jossa mitä tulee vaihto esim. No, huomataan, että kysyntää on aika lailla ja haasteemme, kun meillä on nämä resurssit, me ei voi täyttää se, niitä puhumassa julkisiin lähtöön perustuvaa tiedustelua, mutta se myös kursseja, seminaareja, vaihto-ohjelmia, valtioiden kysyntä kasvaa, että nähdä, miten voidaan kuroa umpeen tuo rako, mitä tulee sähköisiin keinoihin no edelleen on eroja jäsenvaltioiden välillä. ja kyllä käyttävät palveluja, mä osaan hyvin innokkaita, sitten on tiettyjä jäsenvaltioita, joissa, no jos ajatellaan yhteisön kokoon, niin ovat aktiivisia suhteessa siihen, sitten on muita, no teknistä syistä muun muassa, koska he eivät saa käyttää tietokoneita, me, yhteensä meihin he eivät ole niin aktiivisia, mutta työstämme myös käytännönläheisiä ratkaisuja esim. tällä hetkellä. Pohdimme miksei annettaisi jäsenvaltioille mahdollisuus panna täytäntöön kansallisessa järjestelmäsemme ottaisi verkkoyhteyttä meihin. Työstämme ratkaisuja, mutta para- voidaan silti parantaa tätä kattavuutta. Intervel puhui perusoikeusnäkymistä tai samaa mieltä. Se on hyvin tärkeää laivuontokulutukselle viime vuonna. Olin tapahtumassanne täällä parlamentissa. Meillä on viharikostapahtumia ja koulutusta olemme koulta kouluttajia perusoikeusasioista. Meillä on verkkotoimia, verkkokoulutusta. Ja sitten on tuo viharikos, verkkomoduuli, teksti. No se on kyllä tulossa. Otamme tämän aiheen vakavasti, kuten sanoin aikaisemmin. Yritämme kussakin toimessa kysyä, mikä perusoikeuselementti pitäisi ottaa tikunnoksi mukaan. Esimerkiksi kun on seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa, niin siinä pitää suojella lapsia mahdollisimman hyvin. Ja siitähän tekin puhuitte, kun ajatellaan yhteisiä poliisinormeja, kun on ruumiin Tiedämme, ettei ole yhtään ainutta normia Euroopassa, yritämme saavuttaa sen, että hyviä esimerkkejä voidaan esitellä toiminnassamme ja kursseissamme – Toivon, että se, mitä mä esittelen, johtaa siihen, että mm, tässä virkaat ymmärtävät, että selvä maassa ABC tämä tehdään toisella tapaa. Ehkä tämä on nykyaikaisempaa, tehokkaampaa. Ja kuten sanoitte, Siinä on kyse vain siitä. No siinä on monta näkökulmaa, sitä pohtia, miten sitä loppujen lopuksi hallinnoidaan tai tutkitaan rikoksia, mutta myös miten avoin tuo yhteisö on kohti eri viharikoksen käsittelyaspekteja, miten arkaluontoisia kysymyksiä tässä tulee esille. Kuten sanoitte, tällä hetkellä näen myös hieman vaaraa siinä, että on poliittisia suuntauksia, jotka sitten johtavat poliisityöhön, eli että tästä tulisi pienempi prioriteetti, sitä välttää. Toivottavasti vastasin kysymyksiin sitten kouluta kouluttajia toimet, niin tiedän, että no, viime vuonna tilanne oli Itävallassa. Se on tehokas väline, sillä voimme saada tehokkaampaa vaikutusta jäsenvaltiossa sen myötä. Sitten normit, erityisesti mitä tulee korruptioon ja poliisin käytänteihin, mitä pitäisi tehdä. Korruptiota on toiminnassamme katettu. Meillä ei ole yksinomaista sitomista. Tiedän, että tämä liittyy eri yhteisöihin toimintaan Euroopassa. Siitä on keskusteltu eri tasoilla. Tässäkin meidän roolimme on sanonut, että ei pitäisi vakuuttaa ihmiset loistavilla esimerkkeillä, miten asioita voidaan tehdä, niin millä korruptio alkaa aina arvojen tasolta. Mikä on laivavalvonta? yksikön rooli yhteisössä. Ja tämä liittyy yhteisiin arvoihin minusta. Ja tässä Euroopan tasolla on roolissa EUn arvot pitäisi ottaa huomioon myös työssä Tässä näin meillä haasteita. Olemme valmiit tähän tarttumaan. Toivottavasti vastasin myös teidän kysymyksenne. Tiedän, että vielä yksi huomautus. Tällä alalla pyritään tiiviiseen yhteistyöhön Fran kanssa Viinissä. Heidän materiaalejaan jaetaan myös meidän alustojemme kautta, jotta voimme saada hyvän yhteyden kumppaneihin meillä alustavaa materiaalia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Schröder. Thank you. Kiitos, herra Schröder. Kiitos näistä kattavista vastauksista. Te olette erittäin kokenut Sepolissa ja kiitos, että olette huomanneet, että tulevaisuudessa tulee olemaan haasteita liittyen myös Rouva Intfeldin kysymyksen. Haluaisin kiittää häntä ja muita, että he olivat täällä paikan päällä ja tämä tosi meni myös verkkoon. Eli nämä ovat haastavia kysymyksiä, joita me käsittelimme tänä aamuna. Kiitokset kahdelle jäsenelle myös kysymyksistä ja kiitokset teille tästä esityksestä. Live-valtuuskunta tulee sitten Sepolin huhtikuussa. Kiitos. No niin, hyvät kollegat. Seuraavaksi me käsittelemme oikeusalan tulostaulua. Esittelijä on Sylvi Guillaume. Hän tulee ilmeisesti kymmeneltä, joten hän on tulossa. Sofi on varjoesittelijä. Ehkä voisimme pitää 10 minuutin tauon. Eli pidämme 10 minuutin tauon. Ja minulla on sinulle asia, Sofi, joten minä voin sitten puhua sinun kanssasi. No, tämä ei nyt koske kaikkia, mutta... Joten pidetään tauko kello 10 asti. Esittelijä saapuu silloin ja sitten me voimme siirtyä käsittelemään oikeusalan tulostaulua. Georgiana. So colleagues, thank you for your patience and um, our rapporteur. Kiitos kärsivällisyydestä. Esittelijä Rouva Guillaume on saapunut paikalle. Me voimme käsitellä kohtaa neljä oikeusalan tulostaulu. Työjärjestyksen säännön 54 mukaan olemme olleet mukana työstämään tässä mietintöä, joka on juuri mietintö, mutta mitä rikosoikeuteen tulee, niin meillä on yksinomainen toimival, yksinomaiset toimivaltuudet ennen kaikkea pesussa. Ja Silvi tulee nyt kertomaan viimeisimmät uutiset liittyen tähän kysymykseen. Sitten me voimme keskustella. Silvi, kiitos, että olet paikalla. Sanon tämän, koska monet eivät ole paikalla, joten ole hyvä. Merci, monsieur le, président. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, että tämä lausuntoluonnos on esityslistalla, kuten tiedätte. Qui est publié tous les ans. Tällaista vuosittain julkaistavasta luettelosta 2013 lähtien, joka käsittelee siviilioikeutta, kaupallista oikeutta ja hallinnollista oikeutta. Rikosala ei tähän nyt kuulu. Se, siihen palaa hetken kuluttua. Tavoite on parantaa järjestelmiä, Euroopan oikeusjärjestelmiä, jotta luotaisiin toimintaympäristö, joka olisi suotuisa no, tutkimusta, tai siis tutkimukselle, kuluttajille ja liiketoimille näillä aloilla, mitä tulee tähän lausuntoluonnokseen livessä. Olen keskittynyt valiokuntamme kysymyksiin ja olen keskittynyt esimerkiksi oikeusvaltiokysymyksiin olisi tärkeää, että tulevissa tulostauluissa komissio keskittyisi näihin kysymyksiin ja tarjosi indikaattoreita näitä osin esiin myös. Komissio voisi laatia indikaattoreita siitä, miten käsitellään ja kohdellaan jäsenvaltioissa rikkomuksia, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen. Lisäksi voitaisiin myös pohtia sitä, että paremmin huomioon tietyt rikosuuden muodot, jotka vaikuttavat siihen, miten oikeusotus toimii esim. terrorismi, mutta ei pelkästään pitää myös musta rahanpesukysymykset esim. Lopuksi oikeuslaitoksen riippumattomuus. Kysymys on myös tämän tulostalon sydämessä ja tämä puhutaan varmasti myös tiettyjä valkunnan jäseniä, että Minusta oli myös tärkeää muistuttaa komissiota siitä tarpeesta, että pitäisi hyväksyä eurooppalainen pysyvä valvontamekanismi, joka liittyy demokratian oikeusvaltioperiaatteisiin ja perusoikeuksiin. Parlamentti on tätä pyytänyt, äänestänyt tästä 2016, ja minusta on hyvä palata tähän ja toista komissiolle vetomuksemme. No 1500 merkkiä ei ole helppo tehtävä, en, en voinut kattaa kaikkia aiheita, mutta kollegamme mietintö, Goodlandin mietintö käsittelee paljon tärkeitä aspekteja. Minä näin ollen keskittyy näihin oikeusvaltiokysymyksiin lähinnä. Live-valiokunta yrittää nyt tuoda lisäarvoa tuolle mietinnölle. No, aikataulu on seuraavanlainen. Älkää nyt pelkääkö, tämä on aika lyhyt, sillä seistellään nyt tarkoitus teettää viimeistään 5. maaliskuuta sitten haluaisin, että olisi kaksi vastaisen kokousta, jotta kuulen kollegoita sisällöstä. Esittelemme tarkistukset 19.20. maaliskuuta äänestys 12.4. livessä ja sitten 4. jurissa, joten aikataulu on ti- lyhyt, tiukka, mutta Taustalla on se, että komissio yrittää saattaa päätöksen 2018 tulostauluun, niin se pitäisi estellä se toukokuussa, joten näin olemme pitää sopeutua tähän aikatauluun. Eli oikeusvaltioperiaate ja pari muuta ehdotusta. Toivon, että se saadaan eteenpäin liveltä. Kiitos. Okay, thank you very much, Silvi. Kiitos Silvi. Eli varjoesittelijät seuraavaksi. Rouva Metsola ensin. Korvan herra Radefin tässä keskustelussa hän ei päässyt paikalle. EUn oikeusalan tulostaulu on erittäin tärkeä, sitä kansalaiset ja yritykset saavat paremman käsityksen oikeusalasta. Tässä tuetaan yhteistyötä ja parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden välillä. Ja me uskomme tehokas, avoin oikeusala on tärkeä demokratian ja markkinatalouden kannalta. Varjo esittää esittelijä ottaa huomioon erot, myös historialliset erot oikeusalojen välillä, mutta hän uskoo, että näiden erojen ei pitäisi estää, että liikutaan avoimuutta kohden. Esimerkiksi, että ähm, tuomioistuimen päätökset olisivat avoimia. Tämä pitäisi olla demokratiamekanismin osa ja myös äh, oikeusvaltioperiaatteen osa. Tätä kautta saataisiin tilannekatsaus oikeusvaltioperiaatteessa kaikissa jäsenvaltioissa kanssa. Ja tässä ottaa huomioon objektiiviset kriteerit ja läheisyysperiaate. Ja toivottavasti vuoteen loppuun mennessä saamme tällaisia tietoja. Kiitos. Kiitos Raradefin puolesta ja Sophie sitten, ole hyvä. Claude, uh... Kiitos Claude, kiitos äh, valmistelijalle erinomaisesta lausunnosta ja pointteja pari ehdotusta jotka otetaan esille tarkistusten myötä sitten. Oikeus on tulosta on erittäin tärkeä väline, mutta sitä pitää nyt tarkentaa, syventää. Minun makuuni se on hieman liian akateeminen ikään kuin vielä, mikä liittyy ehkä myös siihen, että suuri osa panoksesta on tullut jäsenvaltiota itseltään – eli osan kriti- itse kriittisempiä kuin muut, joten suosittelisin, että komissio tekisi omaa arviota ja käyttäisi myös muita lähteitä mukaan lukien esim. kansalaisyhteiskunnan lähteet tai kansalaisjärjestöt, joihin toiminta on vaikuttanut, tai yritykset, eikä pitäisi käyttää vain jäsenvaltiolähteitä lähteitä tai jäsenvaltion viranomaisia toiseksi. Olen hyvin kiitollinen. Siinä tässä on viitattu DRF-sopimukseen, joka hyväksyttiin lokakuussa 2016 ja haluaisin sitä sama kommentti tässä, kun keskustelimme median moninaisuus monitoroinnin viikolla. Toivon, että tämä valiokunta saa komissiota painostettua kohti sitä, että nuo raportit yhdistettäisiin komissio tällä tiedotussa laajemmasta mekanismista myöhemmin tänä vuonna, mutta se voi nyt aloittaa jo ensi vuonna toiminnan yhdistämällä kaikki nämä mietinnöt, jotka liittyvät jotenkin oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin. Lopuksi olisi vielä tehnyt kommentin, mutta se nyt unohtui. On tärkeää, että oikeusalan tulosta on ollut kattaisi myös laajemmin nuo osa-alueet, jotka se kattai. Ja valmistelija viittasi tähän jo tietyssä osaa, mutta minusta tästä pitäisi tulla tärkeä väline sille, jos se nyt korostaa että todellisia olemassa olevia ongelmia, joita jäsenvaltiossa on, josta keskustellaan täällä niin usein, niin sitten se olisi paljon relevantimpi ja saisi paljon huomiota. Thank you. And Judith for the Greens, Kiitos ja Juudit sitten vihreiden puolesta. Chair and thank you very Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Silvi Guillaumille tästä lausunnosta. Otin vähän selvää viime vuoden tulostaulusta ja se oli aika valaisevaa. Mutta tuen sitä, mitä Sofia ja Silvi sanoivat. Eli ehkä se on hiukan akateeminen ja olisi hyvä, jos meillä olisi pikemminkin laadullinen eikä määrällinen analyysi. Tiedän, että tämä työ on vielä kesken, mutta tämä liittyy tähän ongelmaan, joka meillä on. Me käytämme tietoja emme pelkästään jäsenvaltioista, vaan myöskin instituutioista, jotka eivät ole eu toimielimiä. Esimerkiksi Euroopan neuvosto on yksi tärkeä tällainen. Ja kun työstin tätä Unkarin mietintöä, huomasin saman asian – me tyydymme siihen, että käytämme näitä tuomioita ja analyysejä, joita muut ovat tehneet, emmekä sitten itse joudu ottamaan kantaa. Ja tämä ei voi jatkua, koska se tarkoittaa, että jos me tukeudumme muiden analyyseihin, niin silloin me emme uskalla kertoa toisillemme totuutta. No, tulostaulussa on esimerkiksi paljon tietoja Puolasta, jotka puuttuvat. No, tämä nyt ei ole oikea paikka kysyä miksi, mutta on aika silmiin pistävää ja me haluamme nyt ymmärtää oikeuslaitoksen tilanteen EU:ssa ja yhdestä maasta on huolia ja siitä puuttuu paljon tietoja. Ja toinen maa, josta puuttuu tietoja, ei siksi, etteikö niitä olisi toimitettu, vaan siksi, että niitä kerrassaan ole, on esimerkiksi Kyproksen kaltainen maa. Eli otin selvää asiasta, siitä oli hyötyä, mutta se herättää sitten lisäkysymyksiä sen suhteen, miten tätä tilannetta voidaan parantaa. Ja Guillaumin kanssa olen samaa mieltä siitä, että meidän tulisi keskittyä oikeusvaltioperiaatteeseen ja siihen, millä tavalla Eurooppa voi lisätä tietoutta ja sananvaltaamme tässä asiassa. Eli nyt täytyy miettiä, millaisia tarkistuksia voimme esittää. En vielä ole tehnyt siitä asiasta päätöstä. Kiitos. So that's the shadows and... Kiitos tässä. Varjo esittelet sitten muut puhat, Rouva King. Äh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Silvi Guillaumea tästä lausunnosta. Se on hyvin merkittävä. Kaksi asiaa, joita haluaisin korostaa. Ensinnäkin kohta, jossa puhutaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta, korruptiosta, perusoikeuksiin kohdistuvista uhista. No, tällä hetkellä meidän pitää ymmärtää, kuinka tärkeää on soveltaa lakeja, joita on olemassa monissa jäsenvaltioissa, mitä tulee syrjintään. Ja moni, monessa maassa niitä ei ollenkaan sovelleta. Ja minun tapaukseni vielä suurempi skandaloisi, koska olen tuntenut tämän omissa nahoissani. Usein minä olen yrittänyt saada tuomarit ymmärtämään, mihin suuntaan pitää mennä. Meillä ei ole riittävästi koulutusta ihmisoikeuksien osalta, mutta erityisesti syrjinnän ja rotusyrjinnän osalta. Eli tätä tulee korostaa. Ja tämä asia pahenee Euroopassa ja myöskin tuomioistuimia täytyy kouluttaa ja meillä pitää olla kulttuuria tällä alalla, jotta pystymme kunnolla suojelemaan ihmisiä, jotka suojelua tarvitsevat. Ja sen toinen tärkeä asia mielestäni on sitten eriarvoisuus, kun ajatellaan kansalaisuuden saamista. Tästä on tullut ongelma hyvin monille ihmisille. Tämä on hyvin perustavanlaatuinen asia, esimerkiksi asunnon saanti, pääsy työmarkkinoille, myöskin julkisen virkaan. Eli nämä ovat asioita, jotka ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Ja mielestäni oikeustuomioistuimissa ihmisiä pitäisi vähän kouluttaa ja päivittää tietoja näissä asioissa. Kiitos. Kiitos Cecil. Fernando, ole hyvä. Thank you. Uh, we all remember. Kiitos. Me kaikki muistamme. Me otimme tämän tulostaulun erittäin vakavasti viime mandaattikaudella. Me kiitämme tästä mietinnöstä. Yksi asia, jonka haluaisin nostaa esille. E, kun teemme mietintöjä, niin pitäisi pohtia ja tarkkailla tietoja erittäin objektiivisesti ja järjestelmällisesti näissä tulostauluissa. Oikeuslaitoksen muutokset, jotta on joissakin asioissa tehtäjä, jotka olemme huomanneet, ja ovat aiheuttaneet huolen aiheita. Ja olemme arvioineet niitä poliittisesti tässä valiokunnassa. On siis tapahtunut muutoksia, joita täytyy tarkastella poliittisesta näkökulmasta liittyen objektiivisiin tietoihin. Sitten toinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esille – Me olemme painottaneet koulutuksen merkitystä tällä alalla, mutta sen täytyisi olla hyödyllistä. Siinä täytyisi kiinnittää huomiota koulutukseen, jota tarvitaan EUn jäsenvaltioissa, kun koulutetaan tuomareita. Relevant factor. The... Miten tästä voidaan tehdä oleellinen tekijä? Miten siitä saadaan eurooppalaista lisäarvoa, kun puhumme oikeusvaltioperiaatteesta? Eli kun tarjoamme eurooppalaisia standardeja liittyen koulutukseen. Tämä vaaditaan jäsenvaltiotasolla tuomarikoulutuksessa. Maat, jotka kuuluvat samaan lakiperheeseenkin, esimerkiksi Ranska, Espanja, Portugali, Belgia, Italia. Meillä on yhteneväisiä piirteitä, kun puhutaan esimerkiksi tutkinnoista mitä vaaditaan. Mutta kun puhutaan tasavertaisista mahdollisuuksista ja kun puhutaan näiden polkujen toimeenpanosta ja tutkinnoista, joita vaaditaan tuomariksi tuomaritutkinnoksessa, ne ovat hyvin erilaisia ja tässä syntyy sosiaalisia eroavaisuuksia. Ja tämä ei liity ainoastaan näiden ehdokkaiden taustoihin. Tähän liittyy myös sukupuolten välisen tasa-arvokysymykset. Nämä elementitkin täytyisi ottaa huomioon. Kiitos. Thank you very much, Juan. And Thomas, please. Děkuji, <clears throat> pane předsedající. Já jsem tady ukrytej na straně, takže... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen täällä reunalla, joten että varmaan nähneet minua aikaisemmin. Niin, minulla on tästä aika monta kommenttia. Ensinnäkin asia, jonka monet muutkin mainitsivat, eli nämä toimitetut tiedot. Mielestäni tämä raportti on ihan hyödytön. Minä olisin voinut laatia tällaisen raportin kymmenessä minuutissa. Olisin voinut hakea näitä tietoja netistä, koska kaikki nämä ovat ihan hyvin tiedossa. Ja jos tämä on kopioitu aikaisemmilta vuosilta ja ainoastaan muutettu päivämäärät, niin se on ihan sama asia. Me olemme kritisoineet näitä asioita jo monta kertaa ja sanoneet, että me emme halua mitään teoreettista raporttia, joka ei tuo meille mitään uutta. Me olemme puhuneet monta kertaa siitä, että me haluamme laadullisen ja määrällisen analyysin. Täällä nyt on kaikki nämä kuviot, nämä kuviot 1, 2 ja 3. Mitä tässä oikeastaan verrataan? Katsokaa nyt näitä perusteluita. Se on todella huonosti tehty. Eli parlamentin pitää torjua tällaiset raportit. Meidän pitää sanoa komissiolle, että me halua enää tällaisia hyödyttömiä materiaaleja. Tässä ei ole mitään sähköistämisestä, digitalisaatiosta. Eli totta kai kaikki jäsenvaltiot eivät raportoi kaikesta, ja joissain jäsenvaltioissa ei voi tehdä mitään sähköisesti, mutta toisissa jäsenvaltioissa kaikki nämä materiaalit, esimerkiksi tuomioistuinmenettelyihin liittyen, voidaan toimittaa verkossa. Eli missä on näitä vertailuja raportissa, missä on näitä tietoja? No, tässä äh, raportissa on vain vaikutelmia, tässä ei ole mitään faktoja. Voisi käydä tämän läpi kohta kohdalta ja naureskella tälle. Tässä on tietoja esimerkiksi siitä, kuinka pitkiä siviilioikeuteen tai rikosoikeuteen liittyvät oikeudenkäynnit ovat. Siis tästä ei ole mitään tietoja, ei ole koulutukseen liittyviä tietoja, tuomarin koulutuksesta liittyen koulutuksen ennen työn aloittamista ja sitten työn hoitamisen aikana. Yleensä tuomarit voivat toimia tehtävässä vaikka 13 vuotta ja siinä aikana he saavat viikkokaupalla koulutusta. Miksi tällaiset tiedot puuttuvat tästä raportista? Sitten on paljon muitakin asioita, jotka oikeastaan vain naurattavat minua tässä oikeastaan verrallaan asioita, joita ei voisi verrata. Ja mielestäni se, miten tämä raportti on laadittu, niin tästä ei ole meille mitään hyötyä. Ja tämä on ihan potaskaa. Ja komission ei tarvitsisi tällaista meille toimittaa. Kiitos. A bad morning, eh, Thomas. Thomas, onko sinulla nyt vähän huono aamu? True, because real... Ei. Was angry last time. Minä olin viimeksi vihainen, kun puhuin tästä. I'm not taking this... No en oleta, että tämän EPPn virallinen kanta. Ymmärrän kohtasi. Ehkä komissio voisi puhua tässä vaiheessa. Eli ehkä komissio ennen kuin palaamme Silviin. Äh, good morning. Kiitos puheenjohtaja. Omalta kaikille. Olen hieman järkyttynyt viimeisimmästä puheenvuorosta tietysti kun Meppi sanoi, että tulostaulu saaneet nauramaan, niin se on hieman järkyttävää meille, sillä aikaisemmissa keskustelussa nähtiin, että on tulostaulu on melko hyödyllinen väline, väline, jonka tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita parantamaan oikeuslaitoksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tiedämme kaikki, että tehokas oikeuslaitos on hyvin tärkeä tärkeää. Se, että kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta ja sinänsä voimme sanoa, että oikeusalan tulostaulu auttaa kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja se perustuu hyvin objektiivisiin tietoihin. Ne eivät tule vain jäsenvaltioilta, vaan käytämme tietoja, jotka ovat oikeuslaitosverkostoista eri komiteoista. Tiedämme, ja tiedätte ehkä, miten hankalaa on täyttää tuo tietoaukko joka vuosi edistymme ja kuromme umpen tuota rakoa. On jäsenvalta toki, jotka aikaisemmin tarjosivat vähemmän tietoja, mutta nyt tämän vuoden tulostalle joka julkaistaneen keväällä sen puolivälissä, niin tulette näkemään, että jopa tiedot Puolasta ovat saatavilla sitten. Joten tietoja on myös kansallisilta viranomaisilta ja ne ovat luotettavia. Joten kiitos. Aikaisemmista kommenteista kirjasimme ne ja odotamme, että mietintö tulee pian sitten juuri valiokunnalta. Kiitos. And what I'm hearing from shadows is very... Olen kuullut rakentavaa kritiikkiä varjoesittelijöiltä oikeusalan tulostaulusta, ainakin näin olen kuullut. Ja tämän esittelijä on ottanut huomioon. Tämä ei ole täydellinen, niin kuin varjoesittelijä sanovat. Silvi, halusitko sinä vielä puhua? Niin, tästä asiasta. En ole samaa mieltä komission kanssa. Ei voida sanoa, että tässä olisi aukkoja näiden tietojen välillä, vaan komissio päättää, päättää jättää tietyt lähteet käyttämättä. Ne ovat poliittisia valintoja. Ja kun ajatellaan tätä byrokraattista tai diplomaattista menneisyyttä komissiossa, niin se on ehkä ymmärrettävää. Mutta nyt elämme poliittisia aikoja, tämä on poliittinen unioni. Teidän pitää tehdä riippumattomia arviointeja kansallisista oikeuslaitoksista, eikä sitten luottaa tietoihin, joita sieltä toimitetaan. Totta kai niitä pyydetään sieltä, mutta teidän täytyy käyttää myöskin muita lähteitä. Ja se on poliittinen valinta, joka komission on tehtävä. Kuten sanoin, jotkut ovat kommentoineet, mitä nämä mahdollisesti olisivat, kuten esimerkiksi Euroopan neuvosto, joten esittelijä toki ottaa tämän kaiken huomioon lyhyessä ajalla. Tässä on nämä kaksi kokousta, Joten yritä tässä nyt koota, mitä kuulit ja Ehkä voisit vetää langat yhteen. Niin. Olisin ehkä voinut nukahtaa tänä aamuna, mutta tämä oli kyllä vähän vilkkaampaan keskustella kuin kuvittelimme. Ja tämä vähän myöskin pidensi tätä keskustelua, kun otettiin mukaan byrokratia ja politiikka. Objektiivisuus ja subjektiivisuus ovat myöskin tärkeitä aiheita. No, täällä on tietoja, jotka eivät liity sähköisiin kysymyksiin. No, katsoin näitä tietoja ja täällä on taulukko. Eli kyllä näitä tietoja täällä on, Toma. Eli käsittääkseni tämä vaikutti aika kuivalta tekstiltä. No täällä nyt on vähän värejä, mutta se on kyllä todella akateeminen, mutta sieltä saa kuitenkin aika selkeän kuvan – kaikesta näistä tiedoista, joita on saatavilla. Ja sitten toivottiin, että käytettäisiin muitakin lähteitä. Se on ihan perusteltu pyyntö. Ja sitten voitaisiin keskittyä oikeusvaltioperiaatteeseen, kuten alkupuheenvuorossani totesin. Sitten täällä on mielenkiintoisia tietoja, jotka liittyvät tietojen kehittämiseen ja ehdotuksiin, joita tehdään jäsenvaltioille ja miten ne vaikuttavat jäsenvaltioiden oikeuslaitoksiin. Ja kuten äsken sanoin, en nyt halua turhan pidentää tätä keskustelua, niin meillä on erittäin lyhyt lausunto. No, tarkistusten avulla sitä voidaan tietysti pidentää, ja toivottavasti voimme vähän vahvistaa lausuntoamme. Itselläni on tarkistuksia, jotka liittyvät rikosoikeuteen. Eli tällä hetkellä meidän täytyy laatia tarkistuksia tähän lyhyeen lausuntoon. Uh, Tämä on erittäin hyvissä käsissä, mitä työjärjestyksen sääntöön 50 tulee. Eli tarkistukset 15.3. mennessä korjaan 5. maaliskuuta mennessä. Kiitokset tästä keskustelusta. Sitten siirrymme kohtaan 16. Tämä liittyy kansanäänestykseen Sveitsissä liittyen vapaaseen liikkuvuuteen. Toivotan tässä herra Bucherin tervetulleeksi. colleagues, we're starting in just a second. There. Um, Aloitamme kohta, kunnes sitten lähettiläs on saapunut. Okay, colleagues, we come to point six. No niin, hyvät kollegat, siirrymme kohtaan 16. Tämä Sveitsin kansanäänestys ja vapaa liikkuvuus. Toivotan lähettiläs Bucherin. Hän on Sveitsin edustustosta. Koordinoittajat ovat pyytäneet päivitystä liittyen Sveitsin kansanäänestyksen, jos ihmettelette, miksi käsittelemään tässä oli siis koordinaattoreiden pyyntö. Kollegat varmasti muistavat, että Kasan äänestys pidettiin 9. helmikuuta. Ja suurin osa kansalaisista halusivat kiintiön liittyen kolmannen maiden kansalaisiin. Ja me tiedämme, että tämä ei olisi yhteen sopiva vapaan liikkuvuuden kanssa maissa, jotka ovat yhtenäismarkkinoiden jäseniä. Joten kuulemme nyt lyhyesti suurlähettiläältä. Hän kertoo tämän hetken tilanteesta ja mitä mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen olisi ja sitten keskustelemme asiasta. Tässä on ulkosuhdehallinto myös mukana ja komissio. Herra Bucher, olette lämpimästi tervetulleet. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kovasti, että Voimme keskustella täällä tänään. Niin, hän sitä kontekstin, hän sanoa, että on ilmiselvää, Sveitsi ja EU ovat hyvillä yhteyksissä maantieteellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, tietysti myös taloudellisesti. EU on Sveitsin tärkein kauppakumppani, ihan selvästi, ja toisaalta Sveitsi on yksi EUn tärkeimmistä kauppakumppaneista, kauppaneista Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. Suhteet Sveitsin ja EUn välillä pohjautuvat useisiin sopimuksiin. Tällä hetkellä olemme neuvottelemassa sopimuksesta, jossa käsitellään institutionaalisia kysymyksiä, joilla voidaan konsolidoida kehittää keskinäisen markkinapääsyä – Sveitsi on sitoutunut tähän prosessiin ja ratkaisun, joka kunnioittaisi Sveitsin suvereniteettia ja samalla ottaen huomioon sisämarkkinoiden tarpeita. Tämä on Sveitsin ja EUn etujen mukaista. Ihmisten vapaa liikkuvuus, no sehän on tämän päivän keskustelun aihe. Se on toinen osoitus siitä, miten läheiset yhteydet meillä on Yli 464 000 Sveitsin kansalaista elää EU- tai EFTA-maassa. Ja Sveitsissä meillä on yli 1,4 miljoonaa EU- tai EFTA-kansalaista. Lisäksi noin 320 000 ihmistä EU- ja EFTA-maista ylittää rajan joka päivä ja työskentelee mutta jos vapaaliikkuvuus on mahdollisuus, sitten ei pitäisi unohtaa, että se tuo myös haasteita, kuten lisääntynyt kilpailu työmarkkinoilla ja tietysti raja-alueilla, pelot epäilystä kilpailusta ja kotimaisen toimijoiden heike- aseman heikentyminen pitää toisaalta suojella muissa työ- ja, ja sosiaalinormeja. 9. helmikuuta käsittiin aloite, joka tuohon aikaan ilmaisi Sveitsin kansan kannan noihin asioihin. Tämä on läsnä myös muissa Euroopan maissa, kuten keskustelu osoittaa, jota käytiin sisämarkkinavaikutusta. Ja tuohon kaikki sosiaaliset ryhmät, jos halutaan avointa yhteisöä ja sille, että ihmisten vapaa liikkuvuus hyväksytään. Haluan nyt selittää teille se, mitä pannaan tämän 9. helmikuuta aloite, joka liittyy massamaahanmuuttoa vastaan. 9. helmikuuta 2014 aloite hyväksyttiin enemmistö, eli 50,3 prosenttia äänestäjistä hyväksyi sen useimmissa kantoneissa. Artikla 121a Sveitsin perustuslaista. Tässä se että Sveitsin parlamentti hyväksyi joulukuussa 2016 ulkomaista sitten ihmisten lain tarkistuksen, joka on täysin yhteneväinen vapaa periaatteen kanssa. Lainsäädäntömuutoksen yksityiskohdat hyväksyttiin sitten vuosi myöhemmin liittoneuvostossa 2017. Tarkistettu lainsäädäntö ja täytäntöpanosäännökset astuvat voimaan ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna – Haluan korostaa, että koko täytäntöprosessissa Sveitsi on noudattanut täysin sitoumuksia kohti EUta. Sopimus ihmisten vapaasta liikkuvuudesta on täysin toiminnallinen koko aikana, jolloin Sveitsi kunnioitti sen kansainvälisiä velvollisuuksiaan ja se tulee näin jatkossakin tekemään. Maahanmuuttoluvut osoittavat, miten hyvin tuo vapaa lipkuun sopimus toimii. Se astui voimaan 2002 sen jälkeen. Maahanmuutto EU-maista kohti Sveitsiä on lisääntynyt jatkuvasti, kuten mainitsin. Noin 1,4 miljoonaa EU-kansalaista asuu Sveitsissä tällä hetkellä. 17 prosenttia Sveitsin väestöstä siis. Sveitsin väestö on lisääntynyt tuona aikakautena 7,3-8,4 miljoonaa. Tämä vastaa noin 10 prosenttia kaikista EU-EFTA kansalaisista, jotka työskentelevät muussa maassa kuin kotimaassaan, kun ihmiset voivat liikkua vapaasti, joten vertailun vuoksi Sveitsi 8,4 miljoonaa asukasta, siellä on 10 prosenttia vapaata liikkuvuutta, kun ajatellaan EU-talousaloitta. Sitten nämä rajat, rajatyöntekijät, no, luku on kaksinkertaistunut sopimuksen voimanastumisen jälkeen, Kuten sanoin, luku on nyt lähes 320 000. Mihin varotoiminnon ryhtyy? No, lainsäädäntötarkistus sisältää kohdettuja toimia työttömyyttä vastaan ja edistää työvoimapotentiaalia Sveitsissä mukaan lukien EU-kansalaiset. Erityisesti tarkistettu lainsäädäntö ottaa käyttöön velvollisuuden ilmoittaa työpaikoista alue- toimistoille, kun on tiettyjä kategorioita, jos työttömyysaste on tietyn kynnysarvon verran tai yli. Tuo raja on 8 prosenttia heinäkuun ensimmäinen päivä lähtien ja sitten 5 prosenttia tammikuun ensimmäinen 2018 lähtien, 20 lähtien. Työnhakijat tuovat saman lisää tietoja viiden työpäivän ajan sen jälkeen työpaikat voidaan julkaista sitten tuon paikallisen viraston ulkopuolella. Kaikki pystyvät rekisteröityt aluetoimistoon riippumatta kansallisuudestaan voivat hyötyä tuosta toimista. Tämä kuuluvat EU- ja EFTA-kansalaiset, jotka asuvat Sveitsissä sekä myös EU- ja EFTA-kansalaiset, jotka etsivät töitä Sveitsissä. Ilmoitusvaatimus ja tietojen pää, tietoihin pääsy on ihan legitiimi toimia perusteltavissa, jos ajatellaan julkisen työttömyyden torjuntaan tiivistäkseni. Perustuslaisen säännöksen täytäntöpanoa on pitänyt EUn ja Sveitsin kirjasena nyt lähes kolme vuotta. Sveitsi, kuten kaikki tiedätte, on ylpeä sen suorasta demokratiasta, sen mitä kansat voivat ilmaista huolensa ja hallitus ja parlamentti voivat löytää kompromissiratkaisuja, jotka ovat sveitsiläisen mallin perustana, ja se voivat vakautta ja varoittaa. Sveitsi on löytänyt ratkaisuja, jotka tukevat täysin vapaan liikkuvuuden sopimuksia, ja sinne puututaan näihin legitiimin huoleihin, jotka liittyvät työntekijöihin Sveitsissä, mutta myös laajemmalti Euroopassa. Ratkaisu ei syrji ja huomioon, kaikki työnhakijat Sveitsissä voivat rekisteröityä työvoimatoimistoon. Tässä ei tehdä erottelu kansallisuuden perusteella, eikä syrjintää ole näin. Tuo prosessi on nyt päättynyt, odotamme innolla, että käydään avointa ja rakentavaa vuoropuhelua EU-toimijoiden kanssa, jotta voidaan vahvistaa entisestään suhteitamme. Kiitos. Thank you very much, Ambassador. Kiitos. Suurlähettiläs, meillä on varttuli 11 asti aikaa. Haluatko jäsenet esittää kysymyksiä? Tepä olette kiinnostuneita aiheista. Koordinaattorit tätä pyysitte, no niin ehkä sitten ulkosuhdehallinnon edustajan. Thank you very much, uh, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta ja puheenvuorosta. Edustan ulkosuhdehallintoa ja minulla on tällä kollegoja sitten komissiosta, työllisyyden ja oikeuden pääosastoilta. Eli ihan lyhyesti arvio tästä tilanteesta. Muistuttaisin, että va- vapaan henkilöliikkuvuuden suhteen EU ja Sveitsi sopivat henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja tämä koskee asumista, työllisyyttä ja lyhytaikaisten palveluiden tuottamista samoilla ehdoilla kuin jotka koskevat omia kansalaisia. Ja sopimuksessa on puhuttu myöskin sosiaaliturvajärjestelmien harmonisoinnin yhdentämisestä ja tutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Meillä on vuosittainen kokous, jossa tarkastellaan sopimusta, ja me olemme valvoneet ja puhuneet tämän kansanäänestyksen tuloksesta. Ja sen jälkeen, kun hyväksyttiin tämä ulkomaalaislaki 2016, lain muutos, niin meillä oli ylimääräinen kokous 22. joulukuuta 2016, ja siellä selvitettiin tiettyjä lakiin liittyviä kysymyksiä, erityisesti mitä tulee rajoituksiin, mitä tulee tietojen saatavuuteen ja sitten kriteereihin, jotka liittyvät kynnyksiin ja tiettyihin alueisiin ja alue, ammattiryhmiin, joihin rajoituksia sovelletaan. EU oli huolissaan erityisesti tietyistä ehdoista, jotka liittyvät siihen, miten EU-kansalaiset voivat rekisteröityä Sveitsissä työnhakijoiksi. Sveitsi vakuutti, että rekisteröinti on mahdollista kaikille EU-kansalaisille riippumatta asuinpaikasta tai aikaisemmasta työhistoriasta. Eli myöskin työt työttömät, jotka menivät Sveitsiin hakemaan töitä, pystyivät rekisteröitymään. Ja korostimme, että lisätoimia voitaisiin ehdottaa ja niiden pitää noudattaa säädöksiä, jotka liittyvät henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Ja kun täytäntöönpanosäädös julkistettiin viime vuoden kesällä, niin ehdotuksesta keskusteltiin yhteiskomiteassa viime heinäkuussa. Ja siellä taas selvitettiin tiettyjä huolenaiheita, jotka liittyvät erityisesti sanktioiden suhteellisuuteen ja maksimiaikoihin, jotka liittyvät rajoituksiin, mitä tulee tietojen saantiin. Ja sitten oli muitakin velvoitteita, esimerkiksi raportointivelvollisuudet ja perusteluvelvollisuus ja saimme vastauksia Sveitsistä ja ne olivat meille rauhoittavia. Eli tässä vaiheessa komission ja ulkosuhdehallinnon arvio on seuraava. Ensinnäkin, kun katsotaan tätä lakia ja täytäntöpanosäädöstä, me katsomme, että nämä voidaan panna täytäntöön noudattaen Sveitsin sitoumuksia henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyen, mutta kuten tiedämme, piru piilee yksityiskohdissa, eli meidän täytyy jatkaa tilanteen valvontaan. Katsomme, miten työvoimatoimistot panevat täytäntöön näitä sääntöjä. Ja sitten kun heinäkuussa tämä käynnistyy, niin täytyy varmistaa, että EU-kansalaisia ei syrjitä Sveitsissä vapaan liikkuvuuden osalta. Kiitos. No, Kiitos, herra Nupnau. Kiitokset ulkosuhdehallinnolle. Rouva Metsola. koordinaattorithan pyysivät tätä, niin olisi mukava, jos joku koordinaattori ottaisi kantaa. I'd like to thank the... Kiitos Claude. Haluaisin kiittää suurlähettilästä siitä, että hän tuli paikalle, kertoi tämän hetken tilanteesta ja otti esille joitakin huolenaiheita, joita meillä on ollut liittyen siihen, miten lainsäädäntöehdotuksia on tulkittu Meille vapaa liikkuvuus on asia, josta ei neuvotella. Niin kuin äh, ulkosuudenhallinnon edustaja sanoi tässä, on syntynyt käsitys, että äh, Sveitsin hallitus ei välttämättä kaikkia näitä näkökohtia ole ottanut huomioon, kun puhumme työnhakijoista ja EUn kansalaisista ja heidän roolistaan Sveitsissä, niin heitä ei pitäisi ole käsitelty avoimesti, kun verrataan heitä Sveitsin kansalaisiin. Kiitos. <laughs> Tässä nyt sitten pidettiin yllä koordinaattoreiden oman arvon tunto. No niin, me käsi, käsittelemme 40 prosenttia lainsäädännöstä. No, jotkut, jotka pyysivät keskustelua, eivät ehkä nyt ole fyysisesti päässeet paikalle, mutta kuitenkin kerromme tästä koordinaattoreille maanantaina. Tämä on erittäin tärkeä kysymys monistakin monimutkaisista syistä, ja te olette käsitelleet monia näitä kysymyksiä. Te olette niistä tietoisia ja kiitoksia myös ulkosuhdehallinnolle. Kiitoksia myös rouva Metsolalle. Ehkä te voisitte hänen kysymyksensä vastata ja jos haluatte vielä käsitellä jotain muita kohtia, niin olkaa hyvä. Te voitte sitten myös vetää langat yhteen, olkaa hyvä. Very much. Uh, kiitos. Ainoa asia, jota voin sanoa nyt on, että tämän pitäisi nyt olla osa siitä, että mennään kohti suhteen normalisoitumista, kuten sanoin alustuksessani. Sveitsin ja EU väliset suhteet ovat hyvin tärkeät tällä hetkellä ja niillä on lisää potentiaalia ja mennään nyt molempien työskennellä kovasti, jotta voidaan tuota potentiaalia käyttää. Kiitos, että tulitte tänne tänä aamuna. Samoin ulkosuhdehallinto, kiitos kollegat. Ja me pidämme tätä asiaa silmällä. Kiitos okay, we're having a meeting here. So colleagues, the next item will be uh, the... No niin, sitten seuraava aihe esityslistalla on yhteiskokous FEM-valiokunnan kanssa. Se alkaa kello 11.15, joten pidämme tauon siihen asti. Eli tauko kello 11.15 asti ja jos voisitte palata sitten tänne takaisin. Tämä liittyy siis ihmisvastaisen kauppaan.